Hello everyone and good evening. Hyvää iltaa kaikille. Vaikka onkin mukava nähdä teidät taas, niin toivottavasti tästä ei tule mikään normi Strasburgissa. Mutta meillä on nyt aika paljon työtä, jota komissio meille suoltaa joka tapauksessa. No joo, oli miten oli tämän päivän esityslista, jos siihen ei ole kenelläkään vastustamista, niin se voidaan hyväksyä. Meillä on myös äänestyksiä. Ja niin, kerronkin, että 25.10. torstaina Strasbourgissa järjestetään ylimääräinen Envi-kokous kello 8.30. Torstaina torstaina iltapäivällä 18. lokakuuta. Se oli meillä varauksessa. Se nyt vapautetaan aamupäivällä kokoustamme, kuten on suunniteltu. Ja teillähän on jo mietintö, taikka kertomus pikemminkin valtuuskuntamme matkasta Ranskan Alpeille. Valtuuskunta kävi Savuan ja Iseerin alueilla ja ottivat selvää susista. Ja tänään meillä on sitten 20 kieltä tulkkauskielenä ja kokousasiakirjat löytyvät sähköisesti netistä ja tämä myös suoratoistetaan netissä tämä kokous. Olette saaneet pöytäkirjat 20.21. kesäkuulta ja 28. kesäkuulta. Jos kokouksen loppuun mennessä niihin ei ole kenelläkään nokan koputtamista, niin ne katsotaan hyväksytyiksi. Mitä tulee instituutioiden välisiin neuvotteluihin, jotka ovat meneillään, niin ensinnäkin siviili suojelumekanismista. Ensimmäinen trilogi käytiin kolmas kes- syyskuuta ja me olemme käyneet vaihtoehtoja tietoa kaikkein poliittisesti tärkeimmistä asioista, vaikka neuvoston ja parlamentin välillä on merkittäviä ero, mielipideeroja, niin me kävimme keskusteluita kuitenkin rakentavasti ja molemmat osapuolet ilmaisivat toiveensa jatkaa neuvotteluita Itävallan puheenjohtajakauden aikana. Ja yhteislainsäätäjä päätti, että keskustelua tulee jatkaa teknisellä tasolla niin, että Seuraava trilogi voidaan järjestää 8. lokakuuta, eli ensi maanantaina. Toivottavasti siinä vaiheessa tulee parempia uutisia, koska tällä hetkellä näyttää siltä, että neuvosto on melko jääräpäinen, eikä oikein halua ottaa kuuluvien korvinsa meidän kantaamme. Ensimmäinen kohta sitten, ensimmäinen lainsäädäntökohta esityslistallamme se liittyy Invest EU-ohjelmaan. Belet on esittelijä ja annankin hänelle puheenvuoron. Pitemmittä puhetta. Thanks very much. Kiitos ähm, puheenjohtajan. Invest EU, kuten me tiedämme, on Esirin äh, edeltäjä, mutta samanaikaisesti se on paljon enemmän kuin pelkkä Esirre. Luonnollisesti me haluamme tässä valiokunnassa tehdä, tuoda oman panoksemme tähän, vaikkakin Ekonen budjettivaliokunta ovat vastuuvalokunnat. Joten Envi, Regi ja Kult antavat tähän lausunnon. Ja mitä haluan sanoa tästä heti alus, aluksi, on se, että luonnollisesti haluan tässä mietintö- tai lausuntoluonnoksessa keskittyä Envin toimivaltuuksiin. Tällä hetkellä on käytössä useita välineitä, rahoitusvälineitä eri ohjelmien alaisuudessa rinnakkain. Mainitsen kaksi esimerkkiä, koska te voitte lukea näistä tästä liitteestä, joka on tämän komission ehdotuksessa mukana. Yksi esimerkki, eli tällainen pääomarahoitus ja toinen on yksityinen rahoitusväline energiatehokkuuden LIFE-ohjelmassa. Sitten on COSME PK-yrityksille. Eli yritän tässä nyt sanoa sitä, että täällä on hyvin paljon erilaisia rahoitusvälineitä, joita käytetään sitten rinnakkain. Ja se, mitä EU:ssa nyt halutaan tehdä, on integroida nämä kaikki yhdeksi yhteiseksi ohjelmaksi, mikä on hyvä tavoite ja jota me luonnollisesti tuemme. Tämä on kuitenkin hyvin pitkälle menevä uudistus. Pääosa tässä ehdotuksessa koostuu Invest EU-rahastosta, luonnollista, joka voi toimia äh, ra- takuurahoituksen pohjalta. Neljä erilaista Äh, investointipolitiikkaikkunaa, kestävä infrastruktuuri enintään 11,5 miljardia, tutkimusinnovointi ja digitalisaatio 11,25, pk-yritykset enintään 11 miljoonaa ja viimeisenä sosiaaliset investoinnit ja osaaminen 4 miljardia euroa. Kuten jo sanoin, mitä tulee tämän muotoiluun ja hallintaan. Esirissä tämä on hyvin tärkeää, että takuuden ja rahaston hallinta on annettu EIPn käsiin, mutta Invest EUssa tarkoitus on, että tehtäisiin myös yhteistyötä muiden kehityspankkien kanssa kansallisella ja alueellisella tasolla, joten tämä on hyvin tärkeä muutos. Ja kuten alussa jo sanoin, niin haluaisimme erityisesti keskittyä asioihin, jotka ovat tärkeitä meidän valiokunnallemme ja jättää tämän rahaston hallintakysymykset sitten budjetin ja ekoon kollegoiden käsiin. Mutta haluan kuitenkin lisätä siihen, että luonnollisesti haluamme, että parlamentti on mukana tässä prosessissa. Joten miltä lopullinen hallinta sitten tuleekaan näyttämään. Komission edustajahan on täällä, miltä ikinä tämä hallinta näyttää, niin parlamentti luonnollisesti on otettava mukaan siihen prosessiin. En nyt halua tässä jauhaa liian pitkään, mutta keskityn kolmeen asiaan, jotka ovat meille tärkeitä. Ensinnäkin kestävyys investointirahaston kautta – eli järjestelmällinen kestävyysarviointi. Sitten ilmastotoimien valtavirtaistaminen ja sitten vielä vähähiilisyys. Me pidämme komission ehdotusta hyvänä, varsinkin mitä tulee siihen, että keskitytään vielä enemmän kestävyyteen, mutta haluaisimme, että komissio hyväksyisi konkreettisia minimikestävyysvaatimuksia kaikille politiikan ikkunoille, eikä ainoastaan infrastruktuurille infrastruktuuriikkunalle, jossa komissio haluaa erityistä kestävyysarviointia. Mutta me haluamme kestävyysarvioinnin kaikille ohjelmille Invest EU:ssa. Tämä on erittäin tähdellinen asia Envi-valiokunnalle. Komission ehdotuksessa on poikkeus pienemmille projekteille, jotka määritellään delegoidulla säädöksellä. Ja luonnollisesti haluamme pitää PK-yrityksille tämän poikkeuksen voimassa. Sanottuani tämän kestävyysarvioinnista Toinen tärkeä asia on ilmastotoimien valtavirtaistaminen. Ja jotta en nyt tässä lähde keksimään pyörää uudelleen, jotta tämä olisi samansuuntainen kuin parlamentin päätös, joka hyväksyttiin viime toukokuussa 30. toukokuuta päätöslauselmassa monivuotisesta rahoituskehyksestä. Silloin me, me jo halusimme kunnianhimoisempaa ilmastorahoitusta ja ehdottimme 35 prosentin yleistä tavoitetta Invest EU-ohjelmille. Ja tämän lisäksi tämän uuden tavoitteen lisäksi, niin me haluaisimme myös luotettavat seurantamenetelmät niin, että voimme seurata prosessia. Ja olemme huolissamme siitä, että näissä käynnissä olevissa ohjelmissa nykyisessä MFFssä on puutteita jopa tämän 20 prosentin rahoitustavoitteen äh, kanssa. Ja tätä me emme keksineet, vaan se on mainittu heinäkuun tilintarkastustuomioistuimen raportissa. Joten tämänhetkinen 20 prosentin tavoite ei ole täyttynyt ja sen vuoksi me haluamme asettaa uuden 35 prosentin ilmastotoimien valtavirtaistamistavoitteen. sekä sille seurantamenetelmän. Sen lisäksi olen tehnyt äh, tarkistuksen, mitä tulee tähän luotettavaan seurantamenetelmään, niin me haluamme seurantamenetelmän ilmastokäytettyihin investointeihin ja muihin ilmastovaroihin. Nämä ovat siis näitä tärkeitä asioita meille. kun mainitsin nyt sitten tämän kestävyysarvioinnin ja ilmastotoimien valtavirtaistamisen, niin viimeinen asia, jonka vielä haluan mainita, on, että investoinnit energiatehokkuuteen ja uudistuviin energioihin ovat kasvussa, mutta meillä on kuitenkin hyvin paljon haasteita, mitä tulee vähähiilisiin teollisuushankkeisiin. Ja me haluaisimme eh, enemmän tavallaan tilaa näille vähähiilisille teollisuushankkeille, koska me tarvitsemme lisäinvestointeja siihen. Ja nimenomaan kysymys on usein tällaisista projekteista, joilla on hieman korkeampi riski. Ja me haluamme, että nämä olisivat tällaisia hankkeita, jolla mm, parannetaan ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Ja sen vuoksi haluamme koota yhdessä teollisuuden kanssa ja määritellä yhteistä etua koskevat teollisuushankkeet ja mahdollistaa näiden hankkeiden rahoitustuki EUn eri välineistä. Me emme halua kiirehtiä. Me pyydämme tällaista varovaista lähestymistapaa näissä teollisuusprojekteissa, varsinkin mitä tulee tähän kynnysarvoon, kelpoisuusperusteiden kynnysarvoon, niin että tällaista asteittaista edistymistä ei estettäisi, koska kun puhumme teollisuusprojekteista ja asetamme kynnyksen liian korkeaksi alussa, niin voi olla, että suljemme tiettyjä projekteja ulkopuolelle jotta pitkällä aikavälillä tai keskipitkällä aikavälillä olisi voitu valita. Koska eh, eivät tällaiset läpimurtoratkaisut eh, välttämättä näy heti alussa. Me haluaisimme tukea tällaista asteittaista edistymistä niin, että voidaan tukea eh, uusien innovaatioiden edistämistä. Eli nämä ovat ne tarkistukset, mitä me olemme esittäneet ja olemme siis komission linjauksesta suurin piirtein samaa mieltä. Mutta toivon, että saan teidän tukenne tälle kestävyysseurannalle ja tälle korkeammalle tavoitteelle ilmastotoimien valtavirtaistamiselle sekä teollisuusprojekteille, jossa riskiprofiili on korkeampi. Tämä oli se, mitä minulla on ehdotettavana ja, ja odotan mielenkiinnolla varjoesittelijöiden ehdotuksia. Kiitos. Thank you very much, Mr. Bellet. Kiitoksia kovasti ja sitten varjoesittelijät. Ensinnäkin grammatikaakis. Kirja Proedre, agapitissina. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin tässä ylistää suorastaan Belettiä hänen mietinnöstään. Hän teki selväksi sen, että hän eh, hän teki selväksi ja osoitti sen, että eh, tarkistusten myötä tästä koko ponnistuksesta tulee helpompi ja sujuvampi. Invest EU kun otetaan ne velvoitteet, jotka juontuvat Pariisin sopimuksesta, jotta voidaan saavuttaa tämä 30 prosentin ilmastovarainkäyttö eu budjetista, niin tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla paljon paljon kunnianhimoisempia kuin komissio, kun me suunnittelemme Invest EUta. 15 prosenttia ei riitä kattamaan kestäviä infrastruktuureja. Se on vain yksi Invest EUn sektoreista, joten on aivan oikein, että esittelijä ehdottaa, että ilmastovarainkäyttö kattaisi koko Invest EUn. Kaikki kolme pilaria. Meillä on kestävä infrastruktuuri, tutkimus ja innovaatiot, pk-yritykset ja sosiaaliset investoinnit. Tämä on erittäin tärkeä ensiaskel, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen sitä mieltä, että meidän tulisi tutkia näitä pilareita vielä huolellisemmin ja antaa jonkin verran osvittaa niille niitä hankkeita varten, joita haluamme panna. Esimerkiksi tutkimuksen ja innovaation kohdalla mm, voisi olla sellaisia hankkeita, jotka auttaisivat uusiutuvia energialähteitä, tekemään läpimurron niin, että saisimme 100 prosentin penetraation. Tämä olisi erinomaista esimerkiksi saarille ja muille etäisille alueille. Näitä alueita tulisi tarkastella huolellisesti. PK-yrityksille Invest EU on äärimmäisen tärkeä asia, koska pankkiunionihan, kuten tiedämme, ei ole läheskään täydellinen vielä. Niissä maissa, joissa pankit ovat kriisissä, niin niissä pk-yrityksillä on vaikea saada rahoitusta ja nuoret tutkijat eivät voi luoda liiketoimintaa hyväksyttävin ehdoin, joten markkinat ovat vääristyneet. Ja me toivomme, että me voimme parantaa tämän tilanteen Invest EUn avulla. Sitten jos katsotaan sosiaalisten investointien pilaria, se on pienempi pilari, niin ne alueet, jotka ovat riippuvaisia hi- hiiliintensiivisestä teknologiasta, niitä tulisi auttaa pääsemään uudelle, uusille urille. Olisi hyvä, jos ilmastonmuutoksen torjuminen ei johtaisi siihen, että yksikään työntekijä joutuisi ö, yhteiskunnan ulkopuolelle? no, Mr. Federley. Federley. Thank you so much. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin myös ylistää Ivo Belirtiä hänen tekemästään työstä tämän lausunnon suhteen haasteen. Alkuperäiset tai alustavat huomautukseni ovat komission linjan mukaisia ja minusta Veletin tekemät ehdotukset, tarkoitukset tekevät komission ehdotuksesta vieläkin vahvemman. olen iloinen, että ilmastoinvestointeihin on tehty lisäys ja mietin, että voitaisiinko sitä vielä lisätä, parantaa niin, että voitaisiin ottaa kaikki nämä neljä ohjelman osaa mukaan, jotka ne toimisi, jotta ne toimisivat samaan suuntaan, eikä pelkästään yksi. Tärkeää mielestäni on myös se, että tämä ilmastoinvestointiraha on sellaista, että yri, emme yritä tehdä siitä ikään kuin joulukuusta, josta saa voimia sitten lahjoja kaikkiin mahdollisiin hankkeisiin, vaan pitäisi keskittää osa siitä myöskin ilmasto rahoitusosuuksien suuntaan. Olisi mukavaa nähdä myös, että nämä neljä hyvää työkalua linjautettaisiin toisiinsa nähden, saataisiin aikaiseksi kevyempää byrokratiaa ja helpotettaisiin olemassa olevien rahastoiden käyttöä, jotta voitaisiin eh, varmistaa se, että saataisiin enemmän aikaiseksi saatavilla olevilla rahalla. Pelletin ehdotuksen mukaisesti mukaisesti minun mielestäni on tärkeää, että kansainvälisiä standardeja noudatetaan, kun eh, kestävyysarviointia suoritetaan. Täytyy tarkastella politiikkojamme myös ja varmistaa, että ne menevät siihen suuntaan kuin haluamme. Ja tarvitsemme asianmukaisia työkaluja sen seuraamiseksi, mihin investoinnit sitten päätyvät. Yksi asia minua hieman huolestuttaa ja haluaisin osoittaakin kysymyksen komissiolle tästä sen esittämästään kannasta. Esirahasto oli Euroopan investointipankin selkeä hanke ja kysehän on siis investoinneista pankeista. Ja nyt sitten komissio ottaa nämä toimivallat omiin käsiinsä. Komissiolla varmaan on hyvät argumentit sen perustaksi, mutta haluaisin esittää kuitenkin ihan suoran kysymyksen, miksi tällainen toimivallan muutos on tapahtunut. Ellen jostain muusta tule vakuutetuksi, niin minä katson, että tämä ohjelman pitäisi pysyä edelleenkin Euroopan investointipankin käsissä. Haluan varmistaa myös, että esittämämme tarkistukset ovat Envin toimivaltuuksien mukaisia niin, että emme puutu hallinnointiin, vaikka se olisi kovin houkuttelevaa toki, vaan pidämme kiinni näistä Envin toimivaltaan kuuluvista, kuuluvista aiheista toivon, että komissio ottaa tämän kysymykseni vakavasti huomioon, koska uskon, että se on tärkeä aihe tulevissa neuvotteluissa. yes please.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 ne resurssit, joita meillä tässä on, eivät ehkäpä ole valtavat, mutta jos tämä johtaa lisäyksityisinvestointeihin, niin silloin voimme kutsua tätä ohjelmaa menestykseksi. Envivaliokuntana luonnollisesti keskitymme meille kuuluviin asioihin ja silloin luonnollisesti ilmastokysymykset ovat etualalla. Komissio ehdottaa, että 50 prosenttia resursseista käytettäisiin infrastruktuuriin, jolla yritetään parantaa EUn ilmastointipolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Tämä on hyvin korkea määrä ja tämä hieman huolestuttaa minua, koska paljon on kysymys siitä, kuinka me muotoilemme nämä tavoitteet. Jos me niitä hieman eh, kavennamme tiettyjä rahastoja, ei silloin voi käyttää. Ja toisekseen silloin niitä ei ehkäpä jaeta eh, hyvällä tavalla koko EUn lävitse. Me tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot ovat pitemmällä kuin muut energiamuutoksessaan. Ja sen vuoksi haluaisin ehdottaa, että lähestymme asiaa hieman laajemmin. Luonnollisestikin meidän täytyy leikata päästöjä. Mutta meidän tulisi ottaa mukaan myös tietyt näkökulmat sosiaalisista kustannuksista, kun muutamme taloutta. En tiedä, oletteko te tietoisia tästä yhteisen tutkimuskeskuksen raportista, joka julkaistiin pari kuukautta sitten, jossa oli kysymys niistä haasteista, mitä Euroopan unionin kaivosalueilla on. Tässä raportissa sanotaan, että hyvin kunnianhimoinen ilmastopolitiikka saattaisi merkitä sitä, että alueet, jotka perinteisesti ovat perustaneet taloutensa hiileen, menettävät kilpailukykynsä ja menet, hyvin paljon työpaikkoja menetetään. Sen vuoksi meidän täytyy investoida näihin alueisiin ja tukea näitä alueita. Invest EUsta pitäisi tulla pääalusta sille kun tuetaan nimenomaan tällaisia alueita. Niistä puhutaan paljon, mutta tarpeeksi ei tehdä. Edustaja Bellet oli ihan oikeassa, kun hän puhui tämän rahaston hallintamenetelmistä, että se jää Ekonin ja budjettivaliokunnan kollegoiden käsiin. Mutta tässä on asia, joka epäsuorasti liittyy asiaan, josta meidän on vielä puhuttava. Komission luonnoksessa ei mainita Euroopan investointipankin johtavaa roolia. Minusta EIPn pitäisi olla päätoimielin, joka on vastuussa varojen allokoinnista kahdesta syystä. Ensinnäkin sillä on todella paljon kokemusta ja toisekseen se on velvollinen noudattamaan EUn politiikkoja ja kolmanneksi, mikä on tärkeintä, se toimii kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Minä olen hieman huolissani siitä, että käytössämme olevaa rahamäärää ei, ei ehkäpä jaeta oikeudenmukaisesti, mikä on kuitenkin välttämätöntä ja pitää huomioida eri alueet ja niiden tasapaino ja sen vuoksi minusta EIP pitäisi olla näiden varojen pää jakaja. EIP noudattaa itsekin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Ja minusta meidän ei, minulla sen vuoksi ei varmasti olisi minkäännäköistä ongelmaa antaa sille tällaista roolia. Kiitos. Very much. No, Mr. Thank you very much. I'll be very brief. Paljon kiitoksia. Puhun aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. No hetkinen, Nils pyysi, että en olisikaan lyhyt sanainen, joten menenpä sitten ihan pitkän kaavan kautta. Tässä on vain pari sivua tekstiä. No ei nyt sentään. Puhun lyhyesti. Haluan kiittää Ivo Belet, esittelijää. Tämän ehdotuksen vahvistaminen, jonka esittelijä on tehnyt, on sellainen, että siihen liittyy pari asiaa, johon on puututtava. Uskon, että Belet tekeekin niin. Jos katsotaan niitä neljää ikkunaa, jotka siellä on, niin komissio todellakin ehdottaa, että vain yksi niistä ikkunoista tarkastettaisiin ilmaston kestävyyden kannalta. Kun taas meillä pitäisi olla vahva kehys, tai meillä on vahva kehys, johon nämä kaikki neljä ikkunaa kuuluisivat, ja tämä on nyt askel taaksepäin itse asiassa tässä. Se ei ole linjassa sen linjan mukaista, mitä esineuvotteluissa on propagoitu. Mutta olen iloinen, että esittelijä toteaa, että tämä pitäisi suorittaa kaikkien neljän ikkunan kohdalta ja tätä linjaa me tuemme täysin. Sitten yhtäältä meillä on siis kestävyys tai ilmasto arviointi, eli meidän ei pitäisi toimia ilmastotavoitteita vastaan, jotka olemme asettaneet itsellemme. Mutta sitten on tietenkin myös tavoite, joka koskee investointia, joka edistää ilmastotavoitteita. Ja siinä esittelijä on tehnyt omat ehdotuksensa, mutta ja uskon, että me esittäisimme tarkistuksia ovat vielä hieman pidemmälle menevämpiä kuin esittelijä on esittänyt. Mutta on, olemme iloisia siitä, että esittelijä on esittänyt kuitenkin nyt korkeamman tasoisen ehdotuksen kuin mihin komissio on päätynyt. Joten me menemme vielä pidemmälle. Sitten vielä sivuhuomautus. Tiedän, että esitellä yrittää pitäytyä Envin toimivaltuuksien rajoissa, mutta minä katson, että yleinen huomio tulisi kiinnittää myös siihen, miten investoinnit ovat siirtymässä julkisen intressin puolelta julkisen ja yksityisen sektorin välisiin kumppanuuksiin. Tämä on näkynyt Esirin puitteissa myös tämä tendenssi, mutta haluamme varmistaa, että pari asiaa toteutuu. Ensinnäkin näemme, että investointikysymyksissä on niin, että julkinen sektori eli hallitus ottaa riskin ja maksaa sitten, jos menee huonosti. Ja sitten, jos syntyy voittoa, niin yksityinen sektori hyötyy. Eli täytyy varmistaa, että näin ei käy. Ja tästähän keskusteltiin aina myöskin Esirin kohdalla ja otan tämän edelleenkin uudelleen esille. Ja sitten neljänneksi vielä totean, että on tietenkin infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä pääasiassa – on hyvin vaikeaa katsoa, minkälaiset privaatti privaatti-intressit, yksityisen sektorin intressit voisivat kohdentua infrastruktuuriin. Miettikääpä, mikä yksityinen taho laittaisi rahansa sellaisen, josta ei ole odotettavissa voittoa, mutta toisaalta on olemassa julkinen etu, jonka nojalla näin täytyisi toimia. Eli on olemassa vaara, että tämä, tämä kaikki katoaa silloin, kun edistetään kovasti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Eli tämä on sisällytettävä tarkistuksiin. Yleisesti ottaen tuemme esittelijän linjaa. Me vain haluaisimme vielä vahvistaa sitä edelleen. This was the short version. Tämä oli se lyhyt versio siis. Appreciate. Thank you very much, Mr. Eickhout. Kiitos siitä. Madame Schreiber seuraavaksi. Voorzitter, dank u wel. Puheenjohtaja, kiitos. Kaksi viikkoa sitten äh, meillä oli komission äh, vierailuja, hollantilaiset äh, sekä oikeasta että vasemmiston kollegat olivat paikalla. Mutta ongelma on kuitenkin se, että että ympäristö, tulee yksityiseltä sektorilta yhä enemmän, mutta kuitenkin millä tavalla sitten näitä rahoja saadaan yrityksille esimerkiksi? Meillähän on ESIR-rahat, kuten Katainen sanoi, meillä on kiertotalous, ilmastotavoitteet ja niin edelleen, mutta kuinka näihin rahoihin pääsee käsiksi? Tämä on se kysymys, jota yritykset esittävät. Siksi olen hyvin iloinen siitä, että me puhumme jälleen kerran näistä. Ja kun me puhumme EIPstä, tiedän, että hekin toimivat tämän kanssa. Mutta tämä ehdotus tässä miellyttää minua. Kaikkein tärkeintä, tärkeintä on kuitenkin se, että ryhdytään nopeasti toimiin. Minusta ei voi olla niin, että me odotamme jälleen vuosia. Tätä on nyt neljä vuotta väännetty ja nyt täytyy ryhtyä toimimaan. Yksi asia tästä puuttuu, nimittäin kansanterveys. Alankomaissa äh, on tämä asbestisopimus, äh, eli vuoden 2024 mennessä kaikki asbestikatot on purettava. Viime vuonna 15 000 ihmistä kuoli Alankomaissa asbestipohjaisiin äh, syöpiin ja se ei jää tähän. Joten minä tulen tekemään tarkistuksen niin, että voidaan poistaa asbestikatot ja tilalle aurinkopaneelit. Eli kansanterveys täytyy ottaa mukaan, niin komission jäsen Andrew Kaitiskin sanoi. Kiitoksia ja ryhtykää nopeasti toimiin. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Lainen. Ja, auch ich kann den Bericht von Ivo Belle. Myös minä kiitän Ivo Beletin eh, lausuntoa. Kysyisinkin, että kun on kysymys eh, tästä eh, kestävyystarkistuksesta, jos se on negatiivinen, niin kaatuuko koko projekti vai onko tämä vain suuntaviiva, jota ei tarvitse noudattaa. Toiseksi olen tyytyväinen siitä, että pitää tukea strategisia projekteja. Meillä on teollisuutta, jotka tekevät teknologiaa, jolla voitaisiin välttää päästöjä esimerkiksi teo, terästeollisuudessa, kemiassa, betoniteollisuudessa. Kolmanneksi, vanhoissa ohjelmissa kritisoitiin usein sitä, että tällä oli tällainen tavallaan mm, sellainen vaikutus, että se, niissä ei rahoitettu uusia projekteja, vaan niitä, jotka olivat jo putkessa niin sanotusti. Eli onko tässä nyt tarkoitus rahoittaa ihan uusia projekteja? Ja olisiko tämä sitten äh, tavallaan ilmaista rahaa? Kiitos. Okay, thank you very much. Anyone else? Kiitoksia kovasti. Muita puheenvuoropyyntöjä tähän keskusteluun? Jos ei, niin komission edustaja saa puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Komissio seuraa kiinnostuneena tätä lausuntoa jonka te laaditte Invest EU-ohjelmaan. En nyt pysty kommentoimaan kokonaisilmastotavoitteen kehitystä MFFssä. Se tulee olemaan MFF itseään koskevan keskustelun asia. Mutta e, esittelijä ehdottaa kestävään infrastruktuuriin e, panostamista. Komissio on sitä mieltä, että yli 30 prosentin määrä olisi aika haastava, koska on myös muita ikkunoita, kuten e, innovaatiotutkimus ja digitalisaatio ja PK-ikkuna. Silloin ne saisivat ehkä vähän vähemmän, vähemmän e, rahaa. E, mitä tulee itse metodologiaan, josta on siitäkin puhuttu, niin komissio tulee asettamaan ilmaston seuraamistyöryhmän, Climate Tracking työryhmän ja keskusteluja käydään tulevina kuukausina ja metodologia todellakin perustuu kansainvälisiin normeihin ja FP-metodologiaan. Mitä tulee komission osvitan luonteeseen, niin otamme vaarin valiokunnan pyynnöstä, joka liittyy siis siihen, että tämä tulisi hoitaa delegoiduin säädöksin. Sitten Invest EUn hallinnointiin ja miten, minkälaisia muutoksia tulee tämänhetkiseen SE-ohjelmaan. Sehän ei, sehän on ö, toteutettu ö, poissulkevana täytäntöönpana kumppanina ja nyt ö, ja se on liittynyt ainoastaan ip ja komissio haluaa, että muutkin tahot voisivat osallistua tähän toimintaan, niin kansainväliset kuin kansalliset pankit muun muassa. Ja me haluamme, että Invest EU hyötyy kaikesta yllä mainitusta niin, että ei tule tasapaino-ongelmia. Eli haluamme myös paikallista maantieteellistä tasapainoa, haluamme myös tukea pienemmille hankkeille, joihin voivat osallistua kansalliset pankit eikä ainoastaan investointipankki. Ja komission täytyy tietysti sitten olla läsnä ikään kuin välimiehenä eri täytäntöönpanokumppaneiden kesken. Great, thank you. Now, Mr. Bellet. Sitten Bellet vielä. Saatte vetää langat yhteen. Thanks very much. Uh, Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia kollegoille huomautuksista. Niin todellakin vetääkseni yhteen totean, että tämä kestävyystarkastus on sellainen, josta meillä on jo sopimus, mutta se, että haluamme sen kattavan kaikki neljä ikkunaa on kovin positiivista. Ja kuten edustaja Ferle totesi, niin tämähän mainitaan jo yhtenä perustavista elementeistä uudessa ehdotuksessa, eli että vähennetään byrokratiaa, jotta se olisi helpommin sovellettavissa. Kaikki tämä säännöstö, se on yksi tärkeimmistä uutuuksista tässä muutoksesta. Siitä olemme samaa mieltä. Sitten huolenaiheitakin on tietenkin hallinta ja komission pitäisi sitten tietenkin perustella, miksi EIP ei enää hallinnoikaan sitä. Tästä täytyy keskustella vielä varjoesittelijöiden kanssa. Meidän pitää varmistua siitä tai sopia siitä, että pitäisikö yhteisiä tarkistuksia esittää koskien Invest EU-ohjelman hallintaa. Tämä on tärkeä asia. Ja sitten kuuntelin myös kollega sinne esittämiä huolia, myöskin eh, edustaja Vismievskan huolia koskien sosiaalisia ulottuvuuksia. Tämä on tärkeä asia. Meille myös ei ole ohjelman suurin ikkuna, mutta olen samaa mieltä näistä huolenaiheista. Niitä täytyy tarkastella ilman muuta ja löytää niihin yhteinen lähestymistapa, jotta voisimme korostaa tämänkin aiheen tärkeyttä. Sitten kestävyystarkistukseen Lainenille toteaisin, kun hän kysyi, että onko tämä kova kriteeri vai pehmeä kriteeri. No tietenkin sen täytyy olla kova kriteeri. Kaikkien, kaikki varmaan olemme samaa mieltä siitä. Sitä ei voi lainin lyödä aina kun se vain on mahdollista, se on täytettävä, jotta projekti voisi mennä eteenpäin. Tämä on sellainen kriteeri, jota täytyy noudattaa. Eli ei ole mistään softista, pehmeästä kriteeristä kysymys varmaan voimme olla samaa mieltä ryhmien kesken, että tämän kriteerin tulee olla tiukka, kova kriteeri, jota täytyy noudattaa. Sitten kuuntelin myös Roslaisin ehdotusta koskien terveysprojekteja ja on täysin mahdollista, että se olisi kakkosikkunan alaisuuteen kuuluva, kuuluva asia, joten tarkastelen sitten tästä, tätä ehdotusta myös tarkistusten osalta. Kiitos paljon yhteistyöstä vielä kerran. Perfect. Loistavaa. Kiitoksia teille kaikille. Tarkistusten takaraja on 9. lokakuuta kello 12 ja Envi-äänestys 12. marraskuuta. Nyt voimme alkaa äänestää. Toivottavasti teillä on kortit mukana. So the first vote is... Ensimmäinen äänestys hän koskee Okay, ready, so. No niin, aloitetaan. Eli parlamentin äh, neuvoston direktiivin muuttaminen 2004-37 EU, jossa on kysymys työntekijöiden suojeleminen karsinogeeniltä tai muuta geeniltä työpaikalla. Ensin äänestämme kompromisseista, kompromissit 4 ja 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten äänestämme jokaisesta tarkistuksesta. 25 ja 10 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mitä te haluatte? Käyttäkää mikrofonia. That I hear you. You're right. The compromise two. Kompromissi kakkonen. You want to check compromise yeah. two. Te haluatte siis tarkistuttaa sen. Te olette tietoinen, että EPP ja SND äänestivät vastaan. Okei, okay, tarkistetaan. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän, kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän vedetty takaisin, 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 vedetty takaisin. Kompromissi 5 puolesta, ei se raukeaa. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Eh, edustaja Melään, olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä olemme eh, joutuneet toteamaan demokratian karikatyyriä. Haluan kiittää niitä eh, edustajia, jotka ovat ottaneet tämän asiakseen, tämän ja tässä mietinnössähän on, tai tekstissä on ainoastaan ENFn nimi. Tämä uhkaa kyllä muuttaa koko asian karikatyyriksi. Tämä on jo kolmas kerta, kun Envi-valiokunta ei ole saanut esittää lausuntoaan. Jos esimerkiksi ajatellaan ää, niitä kuutta mil, tuhatta ää, kuolemaa työpaikalla, ää, jotka ovat tapahtuneet, ja jos niistä, ää, jos niistä ei puhuta, niin ovatko ne vähem, vähempiarvoisia kuin muut? Now, next. Kiitokset. Seuraava äänestys on päätöslausumaehdotus kannabiksen käyttö lääkintätarkoituksissa. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tarkistetaan. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. And it's closed. Se on päättyy. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 76. And is closed. And it is rejected. Se on hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. The vote is open. It is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 83. The vote is open. It is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksi puolesta. 84. Tarkistetaan 84. Äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan neljä. Is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme. Kompromissi 10. And it is closed, so... Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan 14. And it is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hy- hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 13. Kolme kompromissi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. And it is Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitokset. Mr. Lins, just in time. Because... Herra Lees, a, juuri ajoissa, koska nyt sitten äänestetäänkin biodiversiteetti konferenssin 14. kokouksesta tai yleissopimuksen 14. kokouksesta. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty, 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 29 ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää Tarkastetaan 29 osa 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 29 osa 2 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 30 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 31 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 32 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaanpa 34, äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan 49. Äänestys päättyy. Ja hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 51. Ei vaan, kyllä, ei. 51 kyllä puolesta. Anteeksi. Vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kakkonen puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan kakkonen. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Tarkistus kolmonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty viitonen puolesta vastaan tyhjää, hylätty kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja vielä y- kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja vielä päätös, päätöäänestys sähköisesti, loppuäänestys sähköisesti äänestys alkaa. And it is closed. Äänestys päättyy ja vau! Wow, yhdellä tyhjällä äänellä hyväksytty onnittelut ja kiitoksia paljon. This concluded the votes. Näin saamme äänestykset päätökseen. Te voitte halutessanne poistua hiljaisuuden vallitessa. Nähdään huomenna täysistunnossa. Mutta meillä on vielä yksi kohta esityslistallamme, joka on tarkistusten tarkastelu EUn riskien arvioinnin avoimuudesta elintarvikeketjussa. Summer on esittelijä, annan hänelle puheenvuoron heti, kun täällä vähän tämä meteli hiljenee. Help us keep the voice down. Olkaa hiljaa, niin Sommer saa puheenvuoron. We are nearly there. Shh. Thank you very much. Edustaja Sommer, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Jetzt... Äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Nyt minäkin ymmärsin teitä. Me keskustelemme tänään tarkistuksista elintarvikeketjun perusasetuksen tarkistukseen. Olen hieman hämmästynyt, että vaikka määräaika oli niin lyhykäinen, niin tarkistuksia on ehdotettu niin paljon. 539, mutta luonnollisesti mielenkiinto aiheeseen on myös todella suuri. Mutta ikävä kyllä, tarkistuksista oli vain XML-versio ja sekin vain viikon. Eli on tämä englanninkielinen versio vain olemassa ja mietinkin, että ovatko kaikki kollegat ehtineet näitä tutkailla. No, huomenna aamuna meillä on kuitenkin ensimmäinen varjoesittelijöiden tapaaminen. Kaiken kaikkiaan olen ilahtunut ja haluaisin kiittää siitä, että lähes kaikki kollegat noudattivat pyyntöäni, eli pidättäytyivät lähellä komission ehdotusta, koska muuten me emme kykene viemään tätä asiaa päätökseen ennen seuraavia vaaleja. No luonnollisesti kuitenkin minun ryhmältäni on muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät hunajan alkuperämerkintään. Pyytäisin kollegoita vetämään nämä tarkistukset takaisin, kun on kysymys alkuperämerkinnöistä hunajan kohdalla. Jos siinä on ongelmia, se pitää ratkaista muualla. Se ei kuulu tähän elintarvikeketju perusasetuksen tarkistamiseen. Suhtaudun hyvin optimistisesti näihin tarkistuksiin. Uskon, että me hyvin pitkälti kykenemme niiden pohjalta löytämään yhteisen linjan. Olemme yksimielisiä esimerkiksi siitä, että parempi avoimuus myös riskinhallinnossa ja riskikommunikoinnissa on otettava huomioon ja parannettava sitä. Eli äh, että komission Täytyy myös julkaista jäsenvaltioille kaikkien kokousten pöytäkirjat. Tämä olisi myös meille hyvin tärkeää. Myös kysymys sitä, kuka nimittää tieteellisen asiantuntijakomitean jäsenet. Me vastustamme komission ehdotusta, jossa komissio haluaa velvoittaa jäsenvaltioita nimeämään omia ehdokkaitaan. Me vastustamme tätä komission ehdotusta siksi, että tämä on aikamoinen hallinnollinen taakka, johon liittyy hyvin paljon äh, kustannuksia, jos kaikki 28 jäsenvaltiota kukin äh, joutuisivat tekemään omat äh, kilpailunsa löytääkseen, esi- löytääkseen, e-, löytääkseen EFSAn omat ehdokkaansa ja tässä täytyisi vielä kattaa kaikki ammattialat, joten jäsenvaltioiden täytyisi todellakin vielä sitten tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja. Ja me olemme kaikki sitä mieltä, että tämä on aivan liian kallista ja hankalaa ja tähän täytyy löytää toisenlainen ratkaisu ja olen vakuuttunut, että me löydämme tähän ratkaisun. Sama koskee kysymystä EFSAn hallintoneuvoston äh, rakenteeseen. Olen ihan vakuuttunut, että me löydämme yhteisen tien minä olen itse tehnyt uuden tarkistuksen, johon olen ottanut kollegoiden äh, ehdotuksia. Ja vaadin nyt myös, että Euroopan parlamentti saa kaksi eh, edustajaa ja vaara eh, jäsentä EFSAn hallintoneuvostoon. Tämä olisi minusta hyvä idea. Ja kun eh, esitin mietintöni, niin kun esitin mietintöni, niin äh, minulla oli niin vähän aikaa sitä tehdä, että äh, tulen esittämään vielä itsekin tarkistuksia. Sanoin sen silloin jo ja näin teinkin määräaikaan mennessä. Meidän täytyy sopia luonnollisesti siitä, kuinka paljon äh, etujärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajia hallintoneuvostossa on mukana. Tässä on monenlaisia ehdotuksia mutta tästä me tulemme puhumaan varjoistelijoiden kokouksessa. Mitä tulee sitten tähän tutkimukseen? Monet ovat äh, sitä mieltä, että jäsenvaltioilla pitäisi olla oikeus äh, antaa tehtäväksi äh, lisätutkimuksia. Ei minulla ole tämän suhteen nyt mitään sen suurempia ongelmia, mutta mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä päätökset kuitenkin tehdään ministerineuvostossa määräenemmistöllä. Koska jos tämä tehtäisiin yksinkertaisella enemmistöllä, niin tulisi näitä toiveita varmaan niin paljon, että kysymys kuuluukin, että onko ylipäätään järkeä toteuttaa niin paljon ylimääräisiä tutkimuksia ja ennen kaikkea kuka ne maksaa. Ja sehän on ihan peruskysymys, koska näissä tarkistustutkimuksissa niitä äh, esimerkiksi liittyen vaikka glyfosaattiin, niin siitähän oli jo tehty 70 tutkimusta, niin mitä yksi uusi tutkimus olisi siihen vaikuttanut enää yhtään mitään. Mutta luonnollisesti tästä täytyy tehdä päätös aina tapauskohtaisesti. Kysymys on varmasti periaatteesta, ylipäätään kuka voi tällaisia tutkimuksia vaatia. No, parlamentti ja jäsenvaltiot keskustelevat tästä sitten yhdessä. Niin, ja sitten vielä yksi ongelma, mikä meidän täytyy muistaa. Kun kaikki mahdolliset eh, toimielimet ja laitokset voisivat vaatia näitä tutkimuksia ja niistä päätettäisiin vain yksinkertaisella enemmistöllä parlamentissa ja neuvostossa, niin silloin koko menettelyhän politisoituisi vahvasti. Ja se pidentäisi menettelyitä turhaan ja meidän täytyy välttää sitä, että nämä, näistä tulee tällä, että nämä tavallaan muuttuvat äh, politisoiduiksi ja tällä tavalla hidastetaan sitten äh, toteuttamista. Eräs kollega on esittänyt tarkistuksia, jossa halutaan varmistaa sitä, se, että Orhysin yleissopimus on äh, voimassa. Siinähän säädellään ympäristöasioiden informaation saantia. Useat kollegat ovat tähän viitanneet jo silloin, kun minä esittelin mietintöni niin tuossa ennen kesätaukoa. Ja erään kansalaisjärjestön asiakirja on herättänyt jonkin verran huolenaihetta. Komissio antoi tämän oikeusasioiden yksikköllensä niin, että he selvittävät, että, että kuuluuko Orhyysin yleissopimus tähän. Mutta minusta, jos, jos niin monet kollegat ovat sitä mieltä, että tätä täytyy selkeyttää, niin toki meidän täytyy vain miettiä, miten ja mihin kohtaan mietintöä tämä laitetaan. Ja jos me näin teemme, niin silloin haluan myös tehdä selväksi sen, että on toinenkin asia, jossa on noudatettava lainsäädäntöä. Sitten on, koska on nimittäin paljon tarkistuksia, jossa viitataan henkiseen omaisuuteen tai tähän, ne haluavat poistaa tämän ja samoin tämä tiedonsaantikohdat. Vaikka kaikki nämä asiat äh, poistettaisiin tästä, niin kyllä tekijänoikeudet ovat äh, voimassa oli mikä oli, vaikka se tästä poistettaisiin. Äh, sitten tällaiset konsultointikeskustelut, joita pitäisi käydä vain elintarviketurvallisuusviranomaisen työntekijöiden kanssa. Ei minulla tässä nyt ole mitään ongelmaa. Ei tämä voi olla mikään suuri ongelma. Mutta toisaalta vaatimukset siitä, että kun on julkaistu nämä neuvotteluiden tulokset, että kaikki yksityiskohdat pitäisi julkaista, niin no, se, tämä on aika absurdia. Meidän täytyy muistaa, että nämä valmistelevat tapaamiset, niin että että ei esimerkiksi voida vaatia liian yksityiskohtaisia asioita, että jokin menettely esimerkiksi kaatuisi sen vuoksi, että siitä on jäänyt jotain pois. Ja se, että sitten julkaistaisiin näiden keskusteluiden sisältö, kun on puhuttu elintarviketurvallisuudesta, jos tämä tai hyväksyntämenettelyn keskustelussa että kaikki yksityiskohdat pitäisi julkistaa, niin, niin silloinhan tavallaan yrityssalaisuudetkin paljastettaisiin ennen kuin yritys on edes saanut lupaa tuotteellensa. Me haluamme tukea pk-yrityksiä, koska niissä on niin paljon työpaikkoja, mutta emme me halua tällaista kivistä taakkaa ja kuhmuista tietä pk-yrityksille asettaa, koska silloin pk-yrityksillä olisi aikamoinen heikompi asia kilpailussa. Sitten sitten meillä oli yksi suuri riitakysymys, nimittäin kun kysymys oli arkaluontoisten tietojen julkaisusta. Tässä on kahdenlaisia tarkistuksia. Minä sanoin oman näkemykseni jo ennen kesätaukoa. Kun on kysymys sisällöllisestä informaatiosta, joka liittyy esimerkiksi hakemuksiin – ja että ne pitäisi siinä hakemuksen yhteydessä jo julkaista, niin silloin tästä tulee, syntyy piratismia. Kilpailijat ympäri maailmaa kävisivät sitten vain EFSAn kotisivulla katsomassa, että mitä EU:ssa tehdään innovaatioiden alalla. Ja jos me mietimme tässä, miten kauan meidän lupamenettelymme markkinoille pääsyyn kestävät verrattuna muuhun maailmaan, niin silloin on aika selvää, että kilpailijat kolmansissa maissa hyvin nopeasti sinä aikana, kun Euroopan unionissa vielä pohditaan tätä lupamenettelyn tai lupa, luvan antamista, niin kolmannessa maassa tehdään kopio ja viedään kansainvälisille markkinoille ennen kuin koko menettely edes EU:ssa on viety päätökseen. Ja silloin tämä eurooppalainen tuote on jo kuollut ja kuopattu ennen kuin se on edes päässyt markkinoille. Ja näin on sitten tuhlattu vuosia. Tämä täytyy muistaa. Minä puhuin mietintöluonnoksessani myös avoimussäännöistä ja siitä, missä vaiheessa julkaistaan hakemus informaatiota muille Euroopan, tai milloin ne sopeutetaan muiden virastojen toimiin. Eli kun on kysymys esimerkiksi EFSAn tie, luvista, johon vaaditaan EFSAn äh, am, ammattilaisten näkemys, niin jos katsotaan tätä, niin näette, että minä yritin tässä tulla vastaan kollegoiden toiveita. Ja minulla on tässä, olen yhdistänyt tähän koko paketin tarkistuksia ja ehdotankin nyt, että että informaatio, joka liittyy EFSAn lausunnon julkistamiseen, että se olisi se tilanne, eli että olisi konsultointivaihe, jossa sitten etujärjestöt ja muut mahdolliset saavat mahdollisena keskustella ja hankkia tutkimuksia ja muuta. Ja sitten tämän konsultointivaiheen jälkeen EFSA tekisi sitten lopullisen lausuntonsa ja julkistaisi sen. EFSAhan tekee tämän jo ihan silloin tällöin omasta tahdostaan, sillä ei ole siihen velvollisuutta, mutta tällainen konsultointivaihe on johtunut monissa asioissa siihen, että viranomaiset ovat itse muuttaneet omia näkemyksiään sen pohjalta. Eli äh, olen avoimuuden kannalla, mutta kysymys on siitä, millä tavalla teemme sen parhaiten. Me emme saa riskerata sitä, että vahingoitamme eurooppalaisia yrityksiä sillä, että liian varhaisessa vaiheessa julkaistaan arkaluontoista informaatiota. Joten eh, eh, EFSA tekee ensin tällaisen väliaikaisen lausunnon, sitten on konsultointikierros, jossa kuullaan kaikkia osapuolia ja sitten tämän konsultointivaiheen jälkeen sitten ottaen huomioon tämän konsultointivaiheen tulokset, EFSA antaa lopullisen lausuntonsa. Ehkä me voisimme lähteä tällaiselle linjalle. Näin, jätänkin tämän tähän. Kiitokset. Thank you very much. Kiitoksia kovasti esityksestä, Rova Zomer. Hyvin kattava. Sitten Varjo esittelijät, ensinnäkin Potsch. Thank you, Madam Chair, and of course... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia tietenkin rouva esittelijälle ja ponnistuksista sen varmistamiseksi, että onko teillä tulkkaus käytettävissä sen varmistamiseksi, että pääsemme avoimempaan ja vakaampaan hyväksymismenettelyyn, joka on myöskin ulkoiselle paine, paineelle, ulkoisen paineen suhteen kestävä. En halua tietenkään käydä kaikkia tarkistuksia läpi tässä, vaan esitän vain muutaman huomautuksen. Ensinnäkin meidän täytyy sallia, että riippumattomat tiete- tieteentekijät tarkastelevat aihetta ilman luvan pyyntöä. Mutta tämä on ainoa tapa antaa riskin arvioille, arvioille parasta tieteellistä tietoa ja varasta, taata ympäristön ja e, e, yleisön ja terveyden suojelu. Tietenkin lukuisia aspekteja on otettava huomioon. On olemassa eroja Aarhusin sopimusten kat- kattavat aiheet, esimerkiksi GMO-tuotteet, kasvinsuolatuotteet ja sitten taas on muita tuotteita, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön ja päästöihin. Ja jos Orhusin sopimus äh, ulotettaisiin näihin, niin se voisi luoda äh, epävarmuutta oikeudellisesti. Sitten toimivalta on tärkeä asia, se täytyy taata, mutta ei turvallisuuden kustannuksella. Riski perusteinen lähestymistapa täytyy olla vallitseva. Missään tilanteessa ei pitäisi perustaa lähestymistapaa riskiin. Tietty joustavuus on otettava huomioon niin, että voidaan paljastaa tietoja miss, jos, jossakin määrin yleisölle ja samanaikaisesti suojata äh, hakijoita siltä, että kilpailijat varastavat heidän ideansa. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden alalla ei ole mitään syytä paljastaa tuotteita varhaisessa vaiheessa tai tietoja varhaisessa vaiheessa, mutta on tärkeää, että Euroopan kansalaisille hyödylliset uudet tuotteet saadaan markkinoille. Tämä koskee erityisesti uuselintarvikkeita, jotka, jossa voitaisiin noudattaa nopeampaa menettelyä julkaisemalla vain esimerkiksi hakijan nimi ja eh, hakemuksen nimi varhaisessa vaiheessa, sitten vasta myöhemmässä vaiheessa muut tiedot, kun tieteellistä tutkimusta on tehty. Tällä annettaisiin riittävästi aikaa eh, julkiselle tarkastelulle ja saataisiin tasapainoinen tilanne aikaiseksi. Tämä olisi asianmukainen kompromissi, tai näistä aiheista varmasti löydämme asianmukaiset kompromissit aikanaan. Kiitos. Kiitoksia ja Federle. Kiitoksia kovasti esittelijälle mietinnöstä. Jos kaiken voisimme, kaikesta voisimme päättää itse, niin toivoisin, että saisimme vähän enemmän aikaa, mutta aika rientää ja kohta tulee taas parlamentin vaalitkin, joten täytyy kiirohtaa. Kun lähdemme varsinaisiin neuvotteluihin, niin on tärkeää pitää mielessä se, että tässä toimitaan nyt sellaisina aikoina, kun EFSA on painostuksen aikamoisen paineen alla. Glyfosaateista on puhuttu aika paljon ja toivottavasti tämä keskustelu voidaan nyt saada pois aika pois päiväjärjestyksestä ennen kuin teemme mitään muuta. EFSA on Euroopan unionin yksi menestystarinoista. Me olemme pystyneet turvaamaan satojen miljoonien ihmisten elintarvikkeiden tuotannon turvallisuuden. Silloin kun olin nuori, jos mentiin Espanjaan kesälomalle, niin ensimmäiseksi sanottiin, että siellä ei saa syödä kanaa eikä munia, koska saattoi saada salmonellan. EFSAn ja EUn asetusten ansiosta – voimme, myydä pehmeäksi, äh, voimme syödä pehmeäksi keitettyjä kananmunia kaikkialla Euroopassa. EFSA EFSAn ansiosta elintarvikeongelmat EU:ssa ovat hyvin vähäisiä ja muistut, haluaisin, että pidätte tämän mielessänne. Elintarviketilanne ei koskaan ole ollut parempi EU:ssa ja tämä EFSAn tekemä työ on säästänyt monet ihmiset monilta tuskilta ja sairauksilta ja me pystymme elämään pidempään tämän työn ansiosta. Mutta toki paljon voidaan vielä tehdä. Ja yksi tehtävä, joka meillä on tässä käsillämme, on nimenomaan tämä avoimuuskysymys. Täytyy vetää raja siihen, minkä täytyy olla avointa ja miten asiat täytyy esittää yleisölle. Ei meidän etujemme mukaista ole se, että me pimitämme tietoa kansalaisilta – julkistetaan liian varhain, niin muut yritykset jossain muualla maailmassa voivat varastaa nämä tutkimustiedot, jolloin Euroopan unioni ja jälkijunan ja innovaatioiden ja kehityksen tilanne vain hankaloituu elintarvikesektorilla. Elintarvikesektorin innovaatiot ovat vähenemässä Euroopassa, kun taas muualla maailmassa menevät eteenpäin. Ja jos me ylisääntelemme, niin saattaa mennä vielä kauemmin ennen kuin yritykset voivat kehittyä tai kehittää uusia innovaatioita. Ja voi käydä niin, että tämä innovaatio ja tutkimusta nutistetaan kokonaan ja tutkimus siirtyy muille mantereille. Hmm, täytyy pitää mielessä, mitkä ovat meidän tavoitteemme. Ja MFF-keskustelussakin täytyy keskustella siitä, kuinka paljon rahaa EPSalle tulee antaa, koska tutkimuksen riippumattomuus on tietysti tärkeä asia. Meidän on varmistettava se, että kansalaiset luottavat siihen tutkimukseen, jotta EFSA käyttää päätöstensä perusteena ja tälle rahalle täytyy saada riittävästi, tälle työlle täytyy saada riittävästi rahaa. Toivottavasti voimme käydä näitä neuvotteluita ystävällisessä hengessä esittelijä on kyllä tehnyt työtä, jonka kanssa voimme suurin piirtein olla samoilla linjoilla. Keskusteluissa täytyy myös perustaa kaikki keskustelut faktoihin. Elintarviketurvallisuudesta ja ylipäänsä ruuasta käydään niin paljon tunteenomaista keskustelua. Täytyy pysyä faktoissa – ja täytyy pitää huoli siitä, että tutkimus- ja tiedeyhteisö pystyvät tekemään käytännön työtään rauhassa. Ja hu- kiintoisa keskustelua odotan huomenna. Kiitoksia. Minä kyllä vähän mm, pelkään, että tulit harhaan johdetuksi lapsena Espanjasta. Se saattaisi vaikuttaa siihen, mitä sanot. No ei, mitäpä sillä on väliä. Haasenkamp on seuraava puhuja. Ja, dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset eh, kollega Sommerin eh, eh, esityksestä tästä hyvin laajasta mietinnöstä. Se, että tämä on kaukana parhaasta mahdollista, näkyy tästä suuresta määrästä tarkistuksia. Ja toivotan todellakin edustaja Sommerille paljon menestystä tässä. Keskityn kahteen asiaan. Ensinnäkin avoimuus versus luottamuksellisuus ja sitten toisekseen tutkimusten luottamuksellisuus ja oikeudellisuus. Kansalaisten oikeudet täytyy taata. En ole lukenut tätä englanninkielistä käännöstä kokonaan, mutta siltä osin kun olen lukenut, niin eh, kuitenkin tässä nykyisessä ehdotuksessa kansalaisten oikeuksia rajoitetaan. Komissio sanoi, että komissio haluaa palauttaa kansalaisten eh, luottamuksen, eikä se silloin voi tehdä sitä sellaisella eh, elintarvikelainsäädännön tarkistamisella, jossa teollisuus voi salata vielä helpommin asioita. Eli jos EPSA pitää tiettyjä asioita luottamuksellisena, se, että EPSA pitää tiettyjä asioita luottamuksellisena, pitää poistaa. Komissio suojelee nykyisellä ehdotuksellansa enemmän teollisuutta, ei ihmisiä, äh, eläimiä ja ympäristöä. Se periaate tässä, äh, että on, on tärkeämpi, että ihmisten oikeudet ja terveys tulee ensin ennemmin kuin myrkkyjen valmistajien. Tämä on myös määritelty Orhyysin yleissopimuksessa ja eurooppalaisissa sopimuksissa. Ja komission velvollisuus on taata se ja parlamentin velvollisuus on aina tätä ihmisten terveyttä suojella. Sitten toinen riippumattomuus, tutkimusten riippumattomuus. On erittäin tärkeää, että tutkimukset heti äh, alkuvaiheessa äh, julkaistaan niin, että kansalaisjärjestöt ja tiedemiehet voivat arvioida näitä tutkimuksia. Luonnollisesti EFSA sitten äh, huomioi nämä ihmisten arviot omassa arviointimenettelyssään. Ei ole hyväksyttävää, että teollisuus on yksin vastuussa täysin turvallisuustutkimuksista. Ja mitä luotettavuuteen tulee, niin minusta on tärkeää, että nämä tutkimus, tutkimukset tehdään riippumattomien tutkijoiden voimin ja teollisuus ne rahoittaa. Näitä kohtia me haluaisimme parantaa, koska me muistamme esimerkiksi Monsanto-paperit ja glyfosaatin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja Hausling on seuraava. Ja, <clears throat> wenn ich mich so umschaue, Kun kuuntelen, niin me olisimme voineet järjestää varjoesittelyiden kokouksen tänä iltana, koska mehän istumme täällä varjoesittelijöiden kesken ja sen vuoksi en aio ottaa esiin enää niitä asioita, jotka täällä on otettu esiin. Mutta täytyy kuitenkin tehdä selväksi ja komissio onkin omissa papereissaan ottanut esiin tämän kansalaisaloitteen glyfosaatti ja kysymys on nimenomaan siitä, että meidän täytyy parantaa avoimuutta ja tätä vaatimusta meidän on noudatettava. Ja olen iloinen siitä, että olemme yhtä mieltä siitä, että Orhyysin yleissopimus, että olemme yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy varmistaa Orhyysin yleissopimuksen käyttö ja että tästä ei tehdä mitään kompromisseja. Mm. Me olemme tehneet paljon tarkistuksia sen vuoksi, että me haluamme parantaa avoimuutta. Ja meillä on äh, kaikkein eniten ongelmia komission artiklan 39 kanssa, jossa äh, tuntuu siltä, että tässä tulee vähemmän avoimuutta äh, enemmän avoimuuden sijaan. Ja sen vuoksi tätä artiklaa täytyy muuttaa ja lähteä keskusteluun sitä, mitkä ovat julkiset intressit, yritysten intressit, Kyllä me varmasti löydämme tähän kompromissi, mutta emme nyt voi sanoa heti, että annamme antaa sellaisen kuvan, että firmojen intressit loppujen lopuksi ovat meille kuitenkin loppujen lopuksi tärkeämmät. Ei. Tässä on kysymys EFSAn uskottavuus loppujen lopuksi myös. Se täytyy myös sanoa hyvin selkeästi. Jos me haluamme nähdä uutta epäluuloa, ja epäluottamusta, niin silloin me voimme hoitaa sen tätä kautta jo heti aluksi. Joten meidän täytyy puhua tästä ja te edustaja Sommer puhuittekin siitä. Eli koska julkaistaan näitä tietoja. Tämä on jo askel oikeaan suuntaan. Meidän täytyy toki keskustella tästä, koska ei voi olla niin, että prosessin lopuksi vasta eh, EFSA julkaisee asioita. Toki eh, minulla on ymmärtämystä ja, ja te, kun ajatellaan keskusteluita ja miten tässä nyt ollaan niin epäluuloisia näissä keskusteluissa, tekin puhutte siitä, mutta toki EFSAkin puhuu tästä, eli meidän täytyy antaa informaatiota suurelle yleisölle aikaisemmin ja miettiä, että mikä on liikesalaisuus ja miten arvokas se on. Kyllä minä ymmärrän nämä keskustelut, että liikesalaisuudet täytyy voida pitää. Ja, ja jos katsotaan varsinkin kilpailua Euroopan ulkopuolelle, mutta meidän täytyy löytää tähän kompromissi. Ja meidän täytyy saada aikaan tähän tasapainoa. Ja komission ehdotuksessa minä en näe Enkä nyt oikein edustaja Somer teidänkään puheenvuorostanne saanut kovin tasapainoista kanta- näkemystä. Sitten EFSAan elintarviketurvallisuusviranomaiseen itseensä. Minusta on hyvä, että me saisimme kaksi parlamentin edustajaa sinne, siitä olemme samaa mieltä. Mutta sitten nämä tutkijoiden nimeämiset, tästä meidän täytyy puhua, tähän täytyy saada avoimempi järjestelmä ja, ja joissain tällaisissa paneeleissa ei istu edes tiedemiehiä, vaan virkamiehiä, eikä sekään paranna luottamusta. Meidän täytyy huolehtia, että ne, jotka siellä istuvat, että heillä on tarvittava pätevyys. Ja sitten tämä, nämä tutkimukset, koska hyväksytään tutkimuspyynnöt tai se, että tehdään tutkimus. Ja yksi asia, joka siihen liittyy, on nimenomaan rahoitus. Jos tehdään näitä tutkimuksia, tai hyväksytään tutkimuksia, niin silloin täytyy myös puhua rahoituksesta. Miksi veromaksajien pitää ne aina maksaa? Mm, kyllä minusta teollisuuskin voisi maksaa ja rahoittaa sitten niillä rahoilla näitä tutkimuksia. En, koska minä usko, että me saamme EFSAlle e niin suurta budjettia, että se pystyisi rahoittamaan kaikki tutkimukset, joten meidän täytyy saada teollisuus siihen mukaan tai jokin rahasto tai jotain. Niin me emme voi sälyttää tätä veronmaksajille. Ja tämä varmasti tulisi, otettaisiin hyvin vastaan. Eli tässä muutama huomio. palaa moniin asioihin huomenna sitten varjoesijöiden, esittelijöiden kokouksessa. Ja kaikki vaikuttavat täällä, vaikuttavat täällä olevan kompromissihaluisia. Mutta meidän täytyy saada tästä aikaan hyvä mietintö. Me olemme sen velkaa suurelle yleisölle. Uh, no, I have... Kiitoksia. Vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin teitä puhumaan lyhyehkösti, koska aika rientää. Meillä on tietty takaraja. Rova Aijus on ensimmäinen. Muchas gracias, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua hyvin lyhyesti. Ensimmäiseksi haluan onnitella Rova Someria kaikista ehdotuksista. Olen samaa mieltä niistä kaikista ja haluan sanoa vain, että kokemuksesta tiedämme, että tämä asetus vaati tarkistusta ja siihen tarvittaisiin vielä suurempi tarkistus, kattavampi tarkistus, eikä pitäisi keskittyä pelkästään avoimuuteen. Ja senpä takia minä esitin neljä tarkistusta jotka eivät kylläkään ole komission tekemiin ehdotuksiin tarkistuksia, mutta ne ovat kuitenkin muutoksia, tärkeitä muutoksia. Ensinnäkin täytyy tehdä yleinen asetus, laatia yleinen asetus koskien hälytysverkostoa koli, bakteeria koskien esimerkiksi on tärkeää, että harmonisoitaisiin menettelytavat ja täyt, käytänteet kaikissa jäsenvaltioissa tällä alalla. Välttämätöntä on myöskin vahvistaa komission toimivaltuuksia äh, hälytysten mm, hallinnoinnista. Tallinnenin standardit ovat olemassa tällä hetkellä. Se on vain itse asiassa tällainen tukimanuaali, se ei ole sen enempää. Ja myöskin EPSalla on paljon sellaisia määräyksiä, jotka eivät vaikuta äh, elintarvike- turvallisuuteen. Itse asiassa terveys ei vaikuta yhteenkään kasvin, kasvinterveyteen, vaan itse asiassa se vaikuttaa kansanterveyteen. On olemassa eh, tapauksia, joissa esimerkiksi tomaatin tai itse asiassa minkäänlaista kasvin sairausta ei ole voitu osoittaa olevan yhteydessä eh, terveyteen kuten esimerkiksi kuitenkaan kaikki ei ole salmonellaa tai kyse ei ole aina e, suolisto esimerkiksi, mm, mistä kyseessä ei ole aina suolistoloiset tai muut tällaiset. Espanjalaiset tuottajat ovat äärimmäisen huolestuneita koska EFSA on järjestänyt konferenssin afrikkalaisesta sikarutosta ja sillä ei ole mitään vaikutusta ihmisten terveyteen. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun maassa tavataan tätä sairautta, niin silloin välittömästi sianlihan kulutus laskee, koska kuluttaja yhdistää tämän välittömästi terveysuhkaan. Tietenkin on huolehdittava enemmän jätteistä esimerkiksi. Ja on oltava tarkkoja ja tiukkoja, mutta ei ole tarkoitus luoda yleistä hälytystilaa yleisön keskuudessa sellaisista asioista, jotka eivät vaikuta oikeasti ihmisten terveyteen. E- EFSAn pitäisi saada vapautus sellaisista asioista huolehtimisesta, jotka eivät vaikuta suoraan elintarviketurvallisuuteen. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia Stendelei. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan tietysti kiittää Renata Zomeria hänen tekemästään hyvästä työstä. Yhä useammat ja useammat kansalaiset miettivät, mitä heidän lautasellaan on. Ja on tärkeää, että fytosanitaaristen tuotteiden hyväksymismenettely on avoin ja otetaan huomioon sekä tuottajien että kuluttajien turvallisuus. Euroopassahan valvontamenettelyt ovat ehkäpä kaikkein edistyneimpiä koko maailmassa, kun puhutaan kasvien ja terveydestä, ja Euroopan unioni on ihan eturintamassa äh, tällä alalla, ja se on hyvä asia. Mutta yksi äh, asia e- EU:ssa on äh, heikolla tolalla. Kuinka voidaan tuoda Eurooppaan muualta sellaisia tuotteita, jotka eivät täytä niitä normeja, joita me asetamme omille tuotteillemme. Minä haluan esittää tarkistuksen, jonka mukaan ne jo kolmannet maat, joiden kanssa meillä on kauppasopimuksia, kunnioittavat, tuovat tänne tuotteita, jotka kunnioittavat meidän normejamme, terveyteen liittyviä normeja, koska kansalaisten turvallisuus voi toteutua vain, jos samoja normeja sovelletaan kaikkialla. Grazie alla relatrice. Kiitoksia esittelijälle hänen tekemästään työstä, kun katsotaan näitä tarkistuksia, jotka on laadittu alkuperäiskielellä. Täytyy sanoa, että kyseessä on hyvin tärkeä aihe ja haluaisin keskittyä huomautuksessani yhteen aspektiin, joka vaarantaa myöskin negatiiviset vaikutukset. Ja minä puutun nyt muutamiin tuotekategorioihin, jotka ovat itse asiassa markkinoilla olleet jo kymmeniä vuosia ilman, että ne ovat koskaan aiheuttaneet haittavaikutuksia, eikä koskaan ole kyseenalaistettu kyseisten tuotteiden turvallisuutta jos puhutaan antrakinoneista ja Essan mielipiteen nojalla, jota emme ymmärrä ollenkaan, o, o, ne pitäisi, tai niiden perusteella, sen perusteella ää, tuotteet joutuvat ulos markkinoilta. Tuotteethan eivät perustu ollenkaan samoihin molekyyleihin, vaan synteettisiin, samankaltaisiin molekyyleihin, jotka on sitten ekstrapoloitu. Ja tämä va- vaarantaa tai se saa aikaan nyt sen, että markkinoilta joutuvat pois sellaiset tuotteet, joissa on tiettyjä luonnollisia molekyylejä. Täytyisi tehdä sellaisia tarkastuksia, joilla varmistettaisiin, että tällaisia tilanteita ei pääse syntymään. No sitten toinen aspekti liittyy avoimuuteen näissä tieteellisissä lautakunnissa. Siihen haluaisin esittää muutamia tarkastuksia, jotka toivottavasti äh, valmistel- esitteli ottaa huomioon. Rick. Kiitoksia kovasti. vielä yksi puhuja. E Kiitos. Äh, haluaisin tukea äh, edustaja Sommeria täysin. Meillä on tässä on kysymys Euroopalle hyvin tärkeistä talouksista. Avoimuuden täytyy olla suhteellista ja miksi tässä ei ole komissio arvioinut tätä, tämä on hyvin tärkeää. Tämä antaa hyvin vähän luottamusta yrityksille tähän lainsäädäntöehdotukseen, kun tämä antaa mm, tavallaan mahdollisuuden hyökätä Euroopan unionin avoimuuden eh, kimppuun. Meillä on kaikkein parhaimmat turvallisuusmääräykset elintarvikkeille ja jos nyt sitten kiinalaiset ja muut kolmannet maat noin vain eh, voivat jo paljon ennen kuin tuote on täällä saatu tuoda markkinoille, niin kiinalaiset ja muut saavat sen eh, jo tuoda markkinoille varastaa sen idean. Ja jos ajatellaan äh, sitä, että pitäisi olla tärkeämmät äh, avoimuus, säännöt, niin sen pitäisi koskea myös äh, muita asioita ja siinä pitäisi olla mukana komissio ja kansalliset turvallisuusviranomaiset mukana. Ja tällaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että jäsenvaltioissa tällaisia turvallisuustutkimuksia ei ole harmonisoitu, eivätkä ne noudata turvallisuussäännöksiä. Komission täytyy työstää tällaiset eurooppalaiset turvallisuusnormit EFSAn kanssa kaikille EU-maille. Tieteellisissä tutkimuksissa samoin kuin muut, muu informaatio siinä vaiheessa, kun haetaan lupaa päästä markkinoille, ei, niitä, ne saa julkaista vasta siinä vaiheessa, kun tuote pääsee markkinoille. Jos se julkaistaan aikaisemmin, niin tästä tulee riski tuotteille. Ja tämä äh, voisi myös vaikuttaa riskiarviointiin. Artikla 38 kohta 1 elintarvikelainsäädännössä sitä täytyisi, äh, sen, se täytyy muotoilla parempi. Meidän tarvitaan tähän äh, uusi tavallaan rakenne, eli informaatio, joka voidaan antaa heti, ja informaatio, joka sitten julkaistaan vasta sen jälkeen, kun EFSA on lupansa antanut. Ja lopuksi PK-yrityksille on erittäin tärkeää, että tällaiset hakemukset voidaan hoitaa myös emän kautta, mikä on hyvin tärkeää, joka unohdetaan usein. Kiitos. Thank you. Madame Görling. Kiitoksia. Uh, thank you. Görling. Kiitos. Minulla on kysymys esittelijälle. Alkuperäisessä mietinnössään hän teki sangen selväksi sen, että vaikutusarviota ei ollut. Ja kun luen tätä mietintöä ja kun nyt pohdin tarkistuksia, niin tulin siihen johtopäätökseen, että ei ehkä ei olisi oikeasuhtaista tehdä niin, kun otetaan huomioon, että komission alkuperäiset ehdotuksetkin olivat aika epäoikeasuhteisia. No, minulla on kuitenkin, minulla ei ole ollut aikaa käydä kaikkia tarkistuksia läpi yksityiskohtaisesti, mutta näyttää siltä, että niiden perusteella muun muassa avoimuuteen liittyvät seikat saattaisivat muuttua aika paljon. Ja siksi uskon, että esittelijänkin mielestä meidän tulisi ainakin tähän kiinnittää huomiota ja pyytää vaikutusten arviointia. Ennen kuin, mutta jos me haluamme tehdä suuria muutoksia, niin täytyy olla kielikeskellä suuta erityisesti, jos haluamme suojella pk-yrityksiä. Suuret yritykset aina tietysti löytävät keinon kiertää mitä vain, mutta jos me vaikkapa ää, haluamme kieltää sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka saattavat aiheuttaa minimaalisen haitan ympäristölle, niin ää, saattaa käydä niin, että teemme hallaa alalle. Thank you very much. Kiitoksia. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin annan puheenvuoron komission edustajalle Skenalille. Uh, thank you, Madam Chair, and I'd like to thank also... Kiitoksia rouva puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle, varjoesittelijöille ja myöskin parlamentin jäsenille kovasta työstä, mitä tässä on tehty. Komissio, komissio varsin mielellään tunnustaa, että tämä asetusehdotus on todella tarpeen, mutta näissä olosuhteissa, joissa olimme, päätös toimia kansalaisaloitteen pohjalta ja yleisen elintarvikelain fitness checkin perusteella, niin meillä ei ollut tässä aikataulussa mahdollisuutta vaikutusarviointiin. Me olemme selostaneet tämän ehdotuksen kapean, kapea-alaisuuden ikään kuin siten, että emme pysty vaikutusarviointia suorittamaan siltä osin. Varjoesittelijöiden kokousta, huomista kokousta silmällä pitäen täytyy korostaa, että teidän työnne pohjustaa hyvin neuvoston työtä. Siellä on käyty hyvää neuvottelutyötä jäsenvaltioiden välillä ja edistystä saavutettu näin paljon yhtäläisyyksiä neuvoston työryhmän kiistakysymyksistä ja sitten taas tässä keskustelussa esiin nousevista, nousevien, nousevien kiistakysymysten välillä. Ottaisin esille tässä muutaman asian. Riskiviestinnästä ja siihen liittyen lisätiedosta sen suhteen, kuinka jäsenvaltiot äänestävät ja esittävät ehdotuksensa. Komissio ei tarkoituksella ottanut tuohon kantaa ehdotuksessaan, mutta halusin muistuttaa, että tällä hetkellä neuvostossa ja parlamentissa komitologia-asetuksessa tämä asia on tapetilla, jotta tälle alalle saataisiin lisää avoimuutta myös. Ja yleisesti ottaen sitten riskiviestinnästä me olemme valmiit tunnustamaan tämän aivan avain asia kokonaisriskianalyysistrategiassa. Ja se eh, ujuttautuu kaikkeen riskianalyysi- ja arviointiprosessin osiin. Mutta tietenkin parantamisen varaa on. Se fitness checkissä tuli selväksi myöskin ehdotuksessa itsessään. Ja sitten vielä puuttuisin muutamaan kuulemaan asiaan täällä. On olemassa runsaasti potentiaalia sen suhteen, että saataisiin johdonmukaisempi viesti kaikkien jäsenvaltioiden suuntaan siitä, miten riskeistä viestitään, koska kansalaiset eivät pidä ikävämpänä mitään muuta kuin mitään ikävämpänä kuin sitä, että kuulevat heitä suojelevilta ihmisiltä epämääräisiä ristiriitaisia viestejä. Ja sitten se, että jos jäsenvaltioille annetaan rooli nimittää tieteellisiä asiantuntijoita paneeleihin, että vaikuttaisiko se näiden paneeleiden riippumattomuuteen. No ajatus siitä, että annetaan jäsenvaltioille tämä mahdollisuus, on se, että se perustuu tietenkin ajatukseen, että ää, tiettyä asiantuntijuutta on tarjolla ja sitähän on yleensä tarjolla jäsenvaltioiden instituuteissa. Ja niitä he eivät ole yleensä halunneet antaa tarjolle. Tämän olemme pyrkineet ratkaisemaan, pyrkineet ratkaisemaan sillä, että tarjoamme lisää rahoitusta sekä asiantuntijoille että erityisesti heidän työnantajoilleen ja, ja sitten olemme pyrkineet rohkaisemaan jäsenvaltioita antamaan jäsenvaltioiden asiantuntijoitaan käyttöön EFSAan. Ja olemme pyytäneet myöskin arvioita siitä, minkälaisia aukkoja EFSAssa on asiantuntijoiden suhteen, jotta josko näihin voitaisiin saada ratkaisua jäsenvaltioista. Ja sitten hallinnolliselta puolelta ää, toteaisin, että heidän tehtävänsä on arvioida ää, Olen itse ollut johtokunnan kokouksissa. Monesti se on ää, tällainen funktionaalinen kokousympäristö. Siellä puhutaan strategisista kysymyksistä, eikä suinkaan tällaisista yksityiskohtaisista riskiarviointikysymyksistä. Se ei ole johtokunnan tehtävä. Ja nämä rakenteet eivät pysty puuttumaan tieteellisten paneelien riippumattomuuteen millään tavalla. Ja malli, joka olemme valin, jonka olemme valinneet, on malli, joka on valittu kaik, kaikille virastoille. EFSAn tämänhetkinen äh, rakenne on äh, poikkeussääntö. Nyt haluamme tällä muutoksella saattaa sen linjan muiden eu virastoiden rakenteiden kanssa. Sitten mm, todentamistutkimukset. Me katsomme, että tämä olisi kovin poikkeuksellista. Korostaisin, että tuhansista riskiarvioinnista, joita EFSA on suorittanut, vain seitsemän on todettu riitautetuiksi. Eli tarkoitan tällä sitä, että jäsenvaltiot eivät ole kaikki välttämättä pystyneet hyväksymään tai halunneet hyväksymään näitä arvioita, eikä niissäkään seitsemässä ole ollut kovin suuria tai monia ongelmia. Ja me katsomme, että niitä tarvittaisiin lisävarmennuksen tarjoamiseen. Määritelmänsä mukaisesti EFSA ei hyväksy positiivista riskiarviointia, jos sitä ei kuusi tahoa tue. Mutta kansalaiset voivat haluta lisävarmennusta vielä asiaan ja siinä kontekstissa toteaisin, että jos jäsenvaltioissa on pelkoa kansalaisten keskuudessa, niin sitä tunnetaan kyllä myöskin komissiossa ja parlamentissa ja neuvostossa, koska yleensä tämä leviää kaikkiin EU-instituutioihin silloin myös. Ja sitten teillä oli huolen aiheita myöskin koskien tietosuojamääräyksiä ja asiakirjoihin pääsyjä. Sinä haluaisin va- vakuuttaa teille, että meidän ehdotuksessamme ei ole mitään, mikä vaarantaisi millään tavalla – Orhusin yleissopimuksen määräyksiä koskien asiakirjojen paljastamista ja saantia. Järjestimme erityiskokouksen syyskuun alussa sen asiakirjan perusteella, jonka Client Earth julkaisi ja jos se otti näitä huolenaiheita esiin. Me jaimme sen myös jäsenvaltioille ja me vakuutuimme itse ja myöskin Kaikkien osapuolten oikeudelliset neuvonantajat vakuuttivat meidän, meidät siitä, että olemme oikeassa tässä asiassa. Mutta jos halutaan jotakin vielä lisäsäätöä, artikla 41 esimerkiksi, joka tässä mainittiin, niin me mielellään tietysti tarkastelemme asiaa uudelleen, ja saamme siihen lisäehdotuksia, mutta me emme mielellämme puuttuisi sellaiseen minkä ei pitäisi ihannetilanteessa olla tuolla tekstissä mukana, tai emme sinne lisäisi sellaista. Ja sitten eh, täällä otettiin esiin toistuvasti kilpailukyky pk-yritysten kohdalla komissiossa ja pääosastolla ollaan erityisesti sitoutuneita turvaamaan elintarvikkeiden turvallisuus, mutta myöskin eh, pk-yritysten tai koko elintarviketeollisuuden kilpailukykyisyys. Ne eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan ne tukevat toisiaan tois- ja täydentävät toisiaan. Ja yksi vahvoista puolistamme on se, että meidän elintarvikeketjumme on turvallinen ja laadukas. Ja tällä tavalla meillä on kauppa taseen ylijäämää eh, elintarvikealalla maailmanlaajuisesti ihmisillä on laaja luottamus elintarvikkeittemme turvallisuuteen ja laatuun. Meillä järjestettiin vähän aikaa sitten seminaari, olin itse siellä paikalla, siinä puhuttiin elintarvikeiden aiheuttamista kuolemista. Euroopassa nämä luvut eivät ole minkäänlainen ongelma, koska meidän elintarvikkeemme ovat niin turvallisia. Meillä on tehty valtavaa työtä eu instituutioissa ja kaikkialla ja me olemme kaikki todella sitoutuneita turvaamaan elintarvikkeiden turvallisuuden. Mutta emme halua, tai emme halua, että tältä putoaisi pohja pois siksi, että tutkimuksia ei ole saatavilla. Monet olette täällä ottaneet sen esille jäsenvaltioissa myös. Komissio on sitoutunut saattamaan tutkimukset julkisiksi siinä vaiheessa, kun hakijat ovat toimittaneet asiakirjansa. Nyt valitettavasti täytyy pyytää teitä puhumaan lyhyemmin, koska kokouskin kohta päättyy ja esittelijänkin pitää vielä saada viimeinen sana. Selvä tästä tärkeästä aiheesta. Sitten vetäisinkin langat yhteen. Olemme vakuuttuneita siitä, tietosuojamääräykset ja erityisesti tuo positiivinen lista antaa mahdollisuuden yrityksille suojata taloudellisia kaupallisia intressejään ja teollisia tekijänoikeuksiaan ja mm, tietojen oikeutta koskevia oikeuksiaan. Ja näillä määräyksillä parannetaan avoimuutta ja lisätään kansalaisten luottamusta ja parannetaan koko elintarviketurvallisuusjärjestelmän uskottavuutta ja se taas lisää puolestaan valtavasti kilpailukykyämme. Ja Ja vielen Dank. Ich kann's auch kurz. Kiitos ihan lyhykäisesti. Seuraava arviointi, Judy Görling vetosi siihen ja komission edustaja myös, kun komissio sanoi, että seuraavassa arvioinnissa Seuraava arviointi olisi voinut olla luksusta ja siksi me emme sitä tehneet. No, minusta tämä on ihan uskomatonta, koska komission on velvollinen toteuttamaan seurantatutkimuksia. Se liittyy myös parempaan säätelyyn. Ja komissio hän itse itsensä siihen myös on, on, on sitoutunut. Ja Julie Görling, no Kyllä minä haluaisin myös tavallaan hylätä koko tämän ehdotuksen sen vuoksi, että tämä seuranta ja uusinta arviointi puuttuu. Ja olin hämmästynyt, että komissio näin myöhässä vaiheessa teki tämän esityksen ennen vaaleja, kun kaikki ovat jo tavallaan vaalitaistelua tekemässä. Mutta tässä on nyt oikeastaan kysymys siitä, että tämä halutaan myydä ihmisille. Mutta ainoa syy, miksi en esittänyt tämän hylkäämistä, minusta ei ollut oikein se, mitä komissio ehdotti. Ja me varjotapaamisissa pääsemme taatusti eteenpäin. Muistan toisen suuren asian, jossa komissio sai pyyntöjä siitä vuosien ajan ja sitten vasta lopuksi juuri ennen vaaleja, niin komissio sen myös silloin esitti. Very much, the meeting. Kiitoksia kovasti. Kokous päättyy. Seuraava on 8. lokakuuta ja kiitokset tulkeille. Kiitos.